Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. Um, uh, Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Pyytäisin teitä istumaan alas. Tervetuloa tähän tämän iltapäivän kuulemiseen. Toivotan tervetulleeksi myös kaikki, jotka seuraavat kuulemista internetin välityksellä. Olette hyvin tervetulleita erityisesti, jos te teette töitä vaihtoehtoisen riidanratkaisun tai muiden vastaavien kysymysten parissa. Meillä on yleisöä Eurooppaa ympäri liittyen näihin kysymyksiin. Kävisin nyt iltapäivän ohjelman läpi. Meillä on kaksi tuntia varattu tälle kuulemiselle. Annan pian puheenvuoron kahdelle esittelijälle, valiokunnan esittelijälle, jotka johtavat työtämme kahdesta tärkeästä komission aloitteesta lähtien. Meillä on paikalla Louis Greg, joka on vaihtoehtoisen riidanratkaisun kysymyksissä ähm, esittelijänä sekä Rosa Tuun, joka on vaihtoehtoisissa riidanratkaisussa esittelijänä. Käsittelemme näitä kysymyksiä yhdessä ja pyydän nyt esittelijöitä pian esittelemään nämä ehdotukset. Tervehdin myöskin Sanko pääosastoa komissiosta. Ähm, komission edustaja voi pian käyttää myöskin puheenvuoron liittyä keskusteluun. Meillä on myöskin asiantuntijoita täällä kanssamme tänään. Me saamme kuulla asiantuntijoita tämän kuulemisen aikana. Ursula Paklia Euroopan kuluttajaliitosta, Business Europeista Perro Olivieraa, sitten äh, Leicesterin yliopistosta Pablo Cortesia ja Euroopan digitaalisen median yhdistyksestä Katarsina Lasota. On myöskin erittäin miellyttävä asia, että meillä on täällä erä paikalla. Onko hän? Kyllä hän on täällä hän on hyvin tervetullut. Hän on ollut Euroopan sosiaali- ja komiteassa esittelijänä näissä kysymyksissä. Hän haluaa mahdollisesti käyttää vielä puheen vuoron. Eli meillä on nyt kaksi tuntia aikaa ja pyydän nyt Louis Gregia aloittamaan kuulemisen käymällä läpi nämä kysymykset sellaisena kuin hän itse ne näkee. Ja sitten sen jälkeen annan Rosa Tunnille puheenvuoron sen jälkeen asiantuntijoille. Olkaa hyvä, Luikaik. Mr. Chairman, I think that those... Kiitoksia puheenjohtaja. Vaikkakin on erilaisia käsityksiä ja spesifikaatioita, niin voimme kaiketi olla yhtä mieltä siitä, että tarvitaan eurooppalainen lainsäädännöllinen lainsäädäntöpohja näihin vaihtoehtoisiin riidanratkaisuihin. Kuuluttajat ja kauppiaat, äh, kun ne huomaavat, että hyvin, oma toimi. Eurobarometrin mukaan 2010 vain 5 prosenttia kuluttajista ovat kokeneet ongelmia viimeisen vuoden 12 kuukauden aikana valitusten suhteen. Ilman sopivia varotoimia kansalaiset eivät pysty osallistumaan kunnolla yhteismarkkinoihin, ostamaan online ja hankkimaan tuotteita muista jäsenvaltioista. Kuluttajat ympäri EU pitäisi saada samat korkean tason suojat se on perustavanlaatuisen tärkeää minulle, että tämä direktiivi kattaa rajat ylittävät kiistat, mutta myös kotimaiset kiistat. Vähempi asia olisi haitallista yhtäläisen kohtelun kannalta suhteessa kansalaisten kuluttajaoikeuksiin. Ja ainoastaan Euroopan tason toiminta voi taata tämän laadun ja tietoisuuden ja myös samanlaisen kuluttajasuojan tason kaikkialla. Ja ADR pitäisi, ADR pitäisi olla vähemmän byrokraattinen. Toisin sanoen, sillä pitää olla selkeitä etuja suhteessa tavanomaisiin riidan ratkaisuihin, kuten tuomioistuin käsittelyyn Mielestäni meidän pitäisi aktiivisesti kannustaa näiden järjestelmien käyttöä niin, että kuluttajien ongelmat voitaisiin ratkaista mahdollisimman pikaisesti ja välttää tarpeettomien juttujen viemistä oikeuteen. Tällainen mekanismi pitäisi olla kannustava siten, että kuluttaja ensiksi ottaa yhteyttä kauppiaaseen ennen kuin lähtee riidanratkaisutielle. Periaatteessa Äh, äh, tällainen harmonointi lähtökohta on tarpeen, koska tämä liittyy komission vaikutusarviointiin ja se tarjoaisi kaikille etuja, kaikille toimijoille etuja. Lisäksi jäsenvaltiot, jäsenvaltioiden pitäisi äh, jäsenvaltiot voivat myös soveltaa korkeamman tason standardeja kuin mitä direktiivissä esitetään. Me taso, pyrimme minimiharmonointiin, jotta saadaan tasapainoinen tilanne nykyisissä konsepteissa riidanratkaisun osalta – ja samalla luomme tällaisen tiukan standardipaketin. Silloin kun tämä direktiivi on, pannaan kunnolla täytäntöön, kuluttajilla pitäisi olla mahdollisuus saada korkeatasoista ja tehokasta äh, kuluttajan suojaa ja äh, muutoksenhakumahdollisuuksia. Ja tehokkuuden kannalta tämä ehdotus, joka ei, ei tee tästä ADRstä pakollista tukee vahvan kehyksen luomista, joka eh, mahdollistaa tehokkaan ADR-järjestelmän niin kauan kuin se toimii hyvin ja samalla se on eh, sopusoinnussa direktiivin laatuvaatimusten kanssa. Olen samaa mieltä tästä aikataulusta komissio ehdottanut, mutta minä myös ymmärrän tarpeen saada käytännöllinen konsepti ja eh, varsinkin sellaisissa tapauksissa, jotka ovat kovin teknisiä tai monimutkaisia. ADR-menettely pitäisi olla vapaa tai sen pitäisi olla hyvin vähän, sellainen, että siinä on vähän, syntyy vähäiset kustannukset kuluttajille. ADR pitää tehdä kiinnostava kuluttajien kannalta semminkin, kun perinteiset, perinteiset muutoksenhakumenettelyt ovat varsin kalliita. Tiedonsaanti on myös erittäin tärkeää tämän ADR onnistumisen kannalta. Eh, Solvit on yksi esimerkki, joka on maailmanlainen aloite, joka, jossa on täyttänyt eh, aika hyvin odotukset, koska alhaisen tason, eh, kansalaisilla on alhaisen, alhaisen tason tietoisuus. Meidän täytyy varmistaa, että, että informaatio on täsmällistä ja se on helposti saatavissa ja että se on kuluttajaystävällistä. Täytyy myös varmistaa, että vaatimukset ovat kustannustehokkaita. Mitä taas tulee hallintoon, laatukriteerit direktiivissä ovat hyvin tiedossa. Jäsenvaltioiden täytyy myös hoitaa oma roolinsa varmistamalla, että ADRn sääntöjä noudatetaan kunnolla ja valvotaan sen tehokkuutta. Tämän lisäksi myös täytyy muistaa vapauden periaate. Minusta olisi hyvä, että komissio antaisi suuntaviivoja laadusta ja toiminnasta ja että se toimisi yhdessä äh, jäsenvaltioiden kanssa äh, parhaiden käytänteiden vaihdosta ja tiedonvaihdossa äh, ADRn kokemusten osalta. Ja mielestäni lisäksi kaikkien toimijoiden sidosryhmien pitäisi olla aktiivisesti mukana ADR-prosessissa, jotta voidaan varmistaa laaja konsensus ja tasapainoinen tuki ADRlle. Kuluttajat jotka uskovat ADR koska, silloin, jos se on läpinäkyvä. Ja ADR, ADR ei pitäisi synnyttää eturistiriitoja ja siinä täytyy pystyä pääsemään riippumattomaan ja oikeudenmukaiseen tulokseen. Korkean, korkeatasoinen läpinäkyvyys parantaa ADR-järjestelmän uskottavuutta kuluttajien ja liike-elämän piirissä, mutta se myös antaa tietoa joka auttaa jatkuvaa parantamis, paran, parannusta tässä äh, järjestelmän toiminnassa. ADR ja sis, sisämarkkinat. ADR luo lisää luottamusta lisämarkkinoille. Kuluttajat ja kauppiaat luottavat ADRään, jos se antaa selkeitä tulokset ja jos ADR toimii molempien kannalta hyvin, jolloin päästään äh, vaikuttaviin tuloksiin – ja voidaan vahvistaa yhtenäismarkkinoiden toimintaa erityisesti digitaalimarkkinoilla, josta, joka, joka hyödyttää Euroopan yhteisöä ja se edesauttaa myös talouden kasvua. Italiassa sanotaan, että paras on hyvä vihollinen. If Eli jos on hyvä ehdotus tulossa komissiosta, niin se edellyttää aikamoista virtaviivaistamista tietyillä alueilla, mutta meillä on kuitenkin oikein hyvä pohja, mutta jos me yritämme päästä täydellisyyteen, niin ilmeisesti pääsemme siihen, että meillä ei ole ollenkaan hyvää direktiiviä. Näin ollen meillä on riittävästi konsensusta, eh, joka mahdollistaa tämän direktiivin toimivuuden, ja näin me saisimme sellaisen direktiivin, joka auttaa kuluttajia ja kauppioita samalla tavalla. Kiitos. Uh, thank you very much. Um, and... Kiitoksia hyvin paljon. Nyt Rosa Tuun, olkaa hyvä. dispute resolution. Thank you. riidan ratkaisu. Äh, kiitoksia paljon Louis Greg. Kun luetaan nämä dokumentit, äh, huomataan, että kyseessä ei ole yksi asia, vain kaksi. Molemmat asiakirjat liittyvät toisiinsa ja näin tulisikin olla. Ja me myöskin tulemme tekemään töitä läheisessä yhteistyössä näissä kahdessa kysymyksessä, sillä ää, mitä verkkovälitteinen ratkaisu on tai mikä sen tavoite on. Tässäkin tarkoituksena on luoda lisää luottamusta verkkokauppaan, erityisesti rajat ylittävän verkkokauppaan. Ja tässä panokset ovat hyvin korkeat. Näitte todennäköisesti hiljattain komission julkaiseman tutkimuksen, joka osoittaa, että digila- digitaalisten yhtenäismarkkinoiden täydentäminen voisi nostaa BKTtä yli sadalla miljardilla vuodettain ja vuosittain, ja tämä hyvin paljon lisäisi luottamusta kuluttajien keskuudessa. Jos haluamme tukea verkkokauppaa, tarvitsemme paljon elementtejä on paljon asioita, jotka voisivat auttaa parantamaan, kasvattamaan verkkokauppaa, joka ylittää rajat. Kaksi kolmesta eurooppalaista kotitaloudesta on yhteydessä internettiin, mutta vain pieni osa kuluttajista tuntee olonsa aivan turvalliseksi, kun he ostavat internetistä jotakin. Tiedätte kyllä nämä luvut, mutta halusin muistuttaa niistä jälleen kerran. Kolmas osa kuluttajista on sitä mieltä, että toisesta maasta voi ostaa internetin välityksellä tuotteita. Se on helpompaa tai halvempaa, mutta vain 8 prosenttia todellisuudessa toimii näin. Eli se, mitä me nyt tarvitsemme, on helppo, läpi, näkyvä, kuluttajaystävällinen järjestelmä, joka antaa kuluttajille sellaisen tunteen, että heidän toimintansa on turvallisempaa, he eivät ole hukassa ja tarvitsemme välineen, joka todellakin tarjoaa kuluttajille apua. Tätä komissio nyt ehdotuksessaan ajaa takaa, kun tarkastelen verkkovälitteistä riidanratkaisua käsittelevää asiakirjaa. Kuinka tämän sitten tulisi toimia? Verkkovälitteen riidanratkaisu on jotakin, mikä tarkoituksena on olla riidanratkaisu paikka, kun verkossa tulee riitoja. Kyseessä on web-sivu, joka tuo yhteen kaikki vaihtoehtoiset riidanratkaisu ähm, mahdollisuudet ympäri Euroopan unionin ja komission tulisi ylläpitää tätä sivustoa. Henkilö, joka haluaa tehdä valituksen, voisi näin ensi kädessä ottaa yhteyttä kauppiaaseen ja vasta sitten, jos meillä on mahdollista eri syistä, kieliongelmien tai muiden epä väärin käsitysten vuoksi tai maantieteellisen pitkän matkan vuoksi, kuluttaja voisi käyttää tätä verkossa olevaa välinettä, jotta hän löytäisi parhaan mahdollisen vaihtoehtoisen menetelmän tai eh, tahon, joka ottaisi hoitaakseen tämän ongelman se, mikä on hyvin tärkeää, on se, että valituksen tekevä kuluttaja voi tehdä valituksen sillä kielellä, joka hänen on helpointa käyttää, hänen omalla kielellään. Tästäkin voitaisiin käyttää. Tämän jälkeen automaattisesti kuluttajalle ehdotettaisiin sarja ADR-toimijoita, jotka voivat huolehtia valituksesta. Ehdotus on hyvin mielenkiintoinen, vaikka minun mielestäni tässä on monia kohtia, jotka eivät ole vielä aivan selkeitä, monia asioita, joista haluaisin teidän kanssanne keskustella. Olen jo kuullut monia tahoja ja henkilöitä tähän liittyen. Ensinnäkin mielestäni on olemassa epäselvyyttä ODR on suunnattu rajat ylittävän kaupan riitojen ratkaisuun. Mitä tämä sitten tarkoittaa? Online-kaupassa tämä on kysymys, joka minulle ainakin on hyvin tärkeä. Vaikuttaa hyvin monimutkaiselta tässä asiakirjassa, kun ollaan verkossa ja sisämarkkinoilla on hyvin paljon tilanteita, jossa itse asiassa kuluttaja ei tiedä, mistä hän osti ostamansa hyödykkeen, tai hän ei tiedä, onko kauppa rajat ylittävää kauppaa, jos hän vaikka siirtyy maasta toiseen ostettuaan jotakin verkossa. Eli tällaisia esimerkkejä on kyllä hyvin paljon. Pitäisikö siis tämän ODR-järjestelmän huolehtia vain rajat ylittävästä kaupasta, vai pitäisikö sen keskittyä kaikkeen verkossa tehtävään kauppaan. Sitten toinen asia, joka mielestäni ei ole selkeä tai josta haluaisin keskustella ennen kuin annan mietintöni, on se, onko tämä järjestelmä tarpeeksi hyvin integroitu kaikkiin olemassa oleviin verkostoihin ja järjestelmiin, vai luommeko me nyt taas jälleen kerran uuden kontakti? Foorumin meillähän on eurooppalainen portaali olemassa, sitä on tuettu hyvin paljon ja sitäkin voitaisiin käyttää tällaisten ongelmien ratkaisuun tai se voisi olla myöskin tällainen yhteyspiste, jota henkilö voi käyttää, kun haluaa tehdä valituksen. Eräät kollegat ja varjoesittelijät sanovat, että ODR-nimitys on harhaanjohtava, sehän ei ratkaise riitoja vaan se on välittävä toimi. Ja mielestäni tästä asiakirjasta puuttuu myöskin eräs asia, vaikka muutoin teksti on hyvin mielenkiintoinen. Kyseessä on helpottajien rooli, kun ajatellaan eurooppalaisia kuluttajayhdistyksiä ja heidän rooliaan ODR ja ADR toimissa. Me tarvitsisimme tässä kaksi erillistä paperia. Ensinnäkin meidän pitäisi pohtia, tarvitsemmeko me erottelun verkkovälitteisiin riitoihin rajat ylittävät ja rajoja ei ylittävien kauppojen välillä. Ja sitten toisekseen, kuinka saamme tämän foorumin toimimaan tehokkaasti yhteistyössä tai äh, yhdistetysti muiden eurooppalaisten web-sivustojen kanssa. Olen toisen esittelijän herra Grekin kanssa tässä samaa mieltä. Jos haluamme sisämarkkinoita kasvattaa, tärkeä kysymys on kuluttajan luottamus ja kaikki sellaiset toimet, jotka voivat tällaista luottamusta kasvattaa entuudestaan ovat mielestäni tarpeellisia ja tärkeitä. Kiitoksia. Well, thank you both very much. Kiitoksia molemmille esittelijöille siitä, että kävitte läpi ne asiat, joita te haluaisitte komission aloitteessa käsitellä lähemmin. Me puhuimme tämän kuulemisen aikataulusta. Tämä kuuleminen on tämän kyseisen työn alkupiste. Tarkoituksena on nyt saada kerättyä tietoa ja sen jälkeen voimme pohtia kaikenlaisia tarkistuksia, joita jäsenet haluavat mahdollisesti esittää. Nyt haluaisin kääntyä asiantuntijoiden puoleen. Heillä on paljon asiantuntemusta näissä asioissa. Jokainen saa kahdeksan minuuttia puheaikaa. Me käytämme kelloa puheen seuraamisessa. Ensimmäisenä haluaisin kutsua hyvin tunnetun henkilön puhumaan. Hän on parlamentissa usein vierannut Ursula Pahol ja hän on Euroopan kuluttajaliiton vara johtaja. Hänellä on hyvin paljon kuluttajapolitiikan tuntemusta ja kokemusta ja hänkin on asianajaja, joten hän on erityisen kiinnostunut tästä asiasta. Joten hän saanut käyttää ensimmäisenä vierailijana puheenvuoron. Teillekin taisi olla myös diaesitys, joten olkaa hyvä. For your kind introduction. Kiitoksia näistä kauniista ystävistä sanoista. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia siitä, että olette kutsunut meidät tähän tärkeään tapahtumaan. Haluaisin painottaa sitä, että, että on kaksi vuosikymmentä, kun eurooppalaiset Äh, kuluttajajärjestöt ovat äh, vedonneet tällaisen ADR-järjestelmän käyttöönoton puolesta ja kuluttajien on vaikea mennä tuomioistuimeen. He tarvitsevat muun muassa vaihtoehtoisia välineitä, jotta he voisivat äh, vaalia oikeuksia. Tämä, eh-, nämä ehdotukset voivat olla mm, virstanpylväs tässä Euroopan kuluttajapolitiikan historiassa ja kuluttajalainsäädännössä. Ja tässä tilanteessa haluan kiittää erityisesti tämän valiokunnan jäseniä siitä, että te olette tukeneet tällä, näitä asioita ja todellakin vetoaisin teihin, että, että ottakaa tilaisuudesta vaarin, jotta me saamme asiat oikeaan jamaan nyt. Tämä on ainutkertainen mahdollisuus ja meidän täytyy saada tehokasta lainsäädäntöä, sellaista lainsäädäntöä, ja niin kuin Greg, mistä Greg jo äsken esitti, se voi johtaa sisämarkkinoiden parempaan toimintaan niin kuluttajien kuin liike kannalta me pidämme hyvänä komission ehdotuksia ja aion tänään keskittyä nyt se, kun aikaa on vähän, ainoastaan muutamaan kohtaa, jotka mielestämme ovat tärkeitä, keskeisiä asioita ja sitten sellaisia asio- sellaisiin asioihin puuttuisin, joissa me haluaisimme saada aikaan parannuksia, jotta lainsäädännöstä tulee parempaa ja tilanne paranee. Ensinnäkin HDR, tässä äh, ehdotuksessa ADR, äh, kuvataan komission ehdotuksessa hyvin laajaksi mahdolliseksi järjestelmäksi ja aivan oikein näin, koska ADRn luonne, kuten perinteiset, sillä voidaan saada aika perinteiset käytännöt pois. meidän, tarvit, meidän täytyy muistaa, että järjestelmiä on monia ja toivottavasti se ei alenna standardia – standardia. Me tarvitsemme korkeatasoista ADR, koska muussa tapauksessa kuluttajat eivät luota tähän järjestelmään ja he eivät ryhdy käyttämään sitä. Ja silloin asetus ei, olisi, ei toimisi tehokkaasti. Ilmeisestikin olemme, ollaan tietoisia, että ADRn luominen sisältää kustannuksia joko jäsenvaltioissa tai liike-elämän tasolla, mutta vieläkin tärkeämpää on se, että tähdetään korkean, korkean tason standardeihin, koska muussa tapauksessa siitä ei ole hyötyä. Me tuemme aivan erityisesti tätä ehdotettua kattavuutta ADRn osalta. Se, se, sitä pitäisi soveltaa Tämä on tärkeää kansallisissa ja myös rajattelyttävissä riidoissa, että me, meistä on hyvä, että, että sektoreiden lukumäärä saat, pitäisi olla mahdollisimman laaja. Me todellakin kiirehdimme parlamenttia pitämään kiinni näistä elementeistä komission ehdotuksesta. Toisaalta haluan nostaa erityisesti kolme asiaa esille, joihin me emme ole täysin tyytyväisiä ja me pyytäisimmekin niihin parannuksia. Ne käsittävät lähen päämiehiä ja me haluamme saada tämän, tämän tähän mukaan. Niin kuin tiedätte, suositus ADR-järjestelmästä vuodelta 1998 sisältää, sisältää riippumattomuuden periaate. Tämä on pääpilari ADRS, mutta uudessa komission ehdotuksessa tämä vaatimus puuttuu. Me olemme huolissamme siitä, että tämä riippumattomuusperiaate on jätetty pois, koska me katsomme, että se on todellakin keskeinen osa luottamuksen luomista, jotta ADR pystyy toimimaan riippumattomana eikä ole mikään vaikutusvallan aikaisena. Toteamme toisaalta, että ehdotus sisältää tiettyjä puolueettomuusvaatimuksia, mutta puolueettomuus ja riippumattomuus eivät ole sama asia, ja me tarvitsemme lisää panostusta tähän, jotta saadaan riippumattomuus taattua. Ja tässä yhteydessä uskon, että on erittäin tärkeää nostaa esille kysymys sisäisistä, sisäisistä valitusjärjestelmistä tai muista järjestelmistä, jossa, jossa luonnolliset henkilöt ovat pyrkimässä riidan ratkaisuun me uskomme, että tässä saattaa olla paineita teollisuuden taholta tai jäsenvaltioiden taholta, että tämä asetuksen soveltamisalaa, direktiivin soveltamisalaa laajennettaisiin näihin valituksiin, joka on kovin ongelmallista meidän mielestämme, koska aikaisemmin me tiedämme omasta kokemuksestamme jäsenjärjestelytämme, että tämän tyyppiset järjestelmät – jossa puhutaan riippumattomasta ADRstä silloin, jos päätökset tehdään kuitenkin lähes yksinomaan kauppian etujen mukaisesti. Tämä heikentää välttämättä kuluttajien luottamusta ja, ja silloin kuluttajat eivät ole halukkaita käyttämään ADRää. Onkin ehdottoman tärkeää, että kaksi artiklan säädökset tässä direktiivilunnuksessa ovat selkeitä ja että sisäiset järjestelyt eivät ole eivät ole tässä mukana ja mitään muutakaan, muitakaan mahdollisuuksia ei ole kauppialle, että ne tarjosivat ADR kuluttajille. Sitten toinen tärkeä periaate, joka on jäänyt pois tästä ehdotuksesta, nimit laillisuuden periaate. Minä haluan tehdä selväksi, että laillisuusperiaate – on ollut aikaisemmissa suosituksissa, se tarkoittaa periaatteessa ehkä yksinkertaistetusti sitä, että kuluttajalta ei voida ottaa pois kotimaan pakollisia säädöksiä. Tämä on ollut esillä vaikaisempina vuosina. Tämä periaate, joka, jota kuluttajajärjestöt pitävät hyvin tärkeänä elementtinä luottamuksen kannalta, sen täytyy säilyä. Tämä on tärkeää kotimaisia tapauksia varten, koska kuluttajilta kuluttajia ei saa vaan asettaa heikompaan tilanteeseen ADR-päätöksen myötä kuin mitä he olisivat tuomioimisten päätöksen myötä, koska, koska, voidaan, koska ADR ehkä käytetään parhaita käytänteitä, mutta myös rajatylittävissä kiistoissa kuluttajan täytyy olla varma, että, että häneltä ei oteta pois oman kotimaansa pako, pako, pakollisia tai pakottavia säädöksiä tai niiden käyttömahdollisuutta. Näin ollen me pyytäisimme sisällyttämään uudestaan nämä periaatteet ja haluan myös mainita tässä yhteydessä, että edelleenkin Euroopan parlamentti ja aivan erityisesti tämä valiokunta on tehnyt paljon merkittävää työtä kuluttajien, kuluttajien eteen ja tällainen ja tämä lainsäädäntö on edellynyt hyvin pitkälle tässä suhteessa ja meidän täytyy helpottaa näiden tämän laillisuusperiaatteen soveltamismahdollisuuksia. Sitten lopuksi vielä ADRstä kysymys sitovuudesta tai ei sitovi, sitovista tai ei sitovista päätöksistä. No valitettavasti komissio ei tehnyt selkeätä opastusta tässä yhteydessä, mutta tämä on kuitenkin keskeisen tärkeä elementti, onko adr eli nimen päätökset sitovia vai eivät sitovia kuluttajien kannalta. Ja jotta voidaan vaikuttaa, taata ADRn tehokkuus, niin lopputuleman pitäisi olla sitova kaikissa suhteissa. Sitovien päätöksen täytyy, täytyy merkitä, että, että ne pannaan pakottavasti täytäntöön, ja jos jokin osapuoli haluaa sitten mennä tuomioistuimeen käytettävissä olevia mahdollisuuksien puitteissa. Tärkeää on kuitenkin se, että osapuolen täytyy olla aktiivinen, eikä se voi vain unohtaa ADR-päätöksen lopputulemaa. Tämä on pääasia nimittäin, että liike-elämän täytyy toimia siinä tapauksessa, jos ne eivät halua hyväksyä sitä, mitä ADR on päätetty jäsenvaltioiden pitäisi mahdollistaa ainoastaan ei-sitovat ADR-ratkaisut, jos tällaiset järjestelmät ovat olleet pitkään käytössä jossakin jäsenvaltiossa ja se on osoittautunut hyväksi jäsenvaltiossa. Esimerkiksi Pohjoismaissa meidän jäsenet ovat raportoineet, että, että nämä, siellä, on, siellä on havaittu, että tämä ei-sitovat päätökset ovat osoittautuneet toimiviksi ja näin ollen tämä, tämä mahdollisuus täytyy jättää jäsenvaltiolle. En enää pysty puhumaan ODRstä ja halusin vastata Rovan Tuunin kysymyksiin. Me olemme vakuuttuneita siitä, että soveltamisalan pitäisi olla kansallinen, mutta myös äh, rajat ylittävät riidat kattava. Tämä on tärkeää, että äh, kuluttajan ei tarvitse miettiä, miettiä, että ostaako hän toisesta valtiosta, jossa hän on verkossa, tai sitten omasta maasta, koska monta kertaa kuluttajat eivät ole edes tietoisia tästä, koska sisämarkkinoita on kuitenkin sellaisia, että usein kuluttajat saattavat unohtaa tämän mahdollisuuden. Tämä on tärkeä tekijä. Toinen asia, jonka te mainitsitte, sitten on myös hyvin tärkeä. Me katsomme, että nykyään saattaa olla harhaanjohtava kuluttajien kannalta, jos he kuuluvat ODR-foorumista. Se pitäisi olla ODR-tietofoorumi, joka tarkoittaisi sitä, että kuluttajat ymmärtävät, että, että, siinä, että se on heidän tiedokseen, eikä välttämättä riitojen sovittelua varten. Paljon kiitoksia. Thank you very much indeed, Paljon kiitoksia tästä hyvin selkeästä ja kattavasta esityksestä. Seuraavana toivitan Pedro Olivieran Business Europeista. Hän on oikeudellinen neuvonantaja ja hän on Ähm, joukkokanteita ja kuluttajasuojelukysymyksiä äh, käsitellyt, minun piti mainita vielä teille, että teidän papereissanne on kaikkien asiantuntijoiden täydelliset ähm, CV ja muut tiedot. Mutta nyt olkaa hyvä, äh, oli vielä Business Europeista. Committee. Hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, hyvä valtu, Valiokunnan jäsenet Business Europe on aina tukenut ODR, sillä meidän mielestämme se tarjoaa nopeaa, kustannustehokasta tapaa ratkaista riitoja. Kuluttajatyytyväisyys on avainkysymys sekä yrityksille että kuluttajille ja on tärkeää, että kuluttajilla on helppo tapa päästä tekemään valituksia, kun heillä on ongelma. Yksi Asia, jonka monet tutkimukset ovat osoittaneet, on se, että kuluttajat epäröivät välillä, kun ö, tulee mahdollisuus ostaa rajat ylittävästi. Tämä johtuu siitä, että he eivät tiedä, minkälaisia toimia pitäisi tehdä, jos ongelmia ilmenee, kenen puolen pitäisi kääntyä tai kuinka toimia, ja ODR tähtää juuri näiden ongelmien ratkaisemiseen. Haluaisin nyt ottaa esimerkin Mielestäni se on tärkeä esimerkkiin, joka on tullut esiin eurooppalaisten kuluttajakeskusten liikos, verkostosta. Esimerkiksi irantilainen kuluttaja ostaa kameran ranskalaiselta nettisivulta ja sitten määräajan sisällä hän päättääkin perua ostoksensa ja ranskalainen myyjä sanoi, että he eivät suostu korvaamaan kameraa, sillä saivatkin vain tyhjän laatikon takaisin. Tämän jälkeen kuluttaja otti ICC-verkoston Ranskassa yhteyttä ja tämän jälkeen kuluttaja sai täydellisen korvauksen. Tämä on juuri se syy, miksi meidän mielestämme vaihtoehtoisessa riidanratkaisussa on potentiaalia olemassa, ja siksi olemme tyytyväisiä, että se on ähm, yhtenäismarkkinapaketissa yhtenä 12 vipu vaikutusta tarjoavasta toimesta. Nyt minun tieni eivät taida mennä eteenpäin. Luonnollisesti on aina mahdollisuus parantaa toimintaa. On hyvin paljon erilaista ODR ympäri Euroopan ja mitään yhtenäistä mallia ei ole olemassa. Meidän mielestämme on tärkeää säilyttää tämä monimuotoisuus, sillä se takaa joustavuuden. Kyseessä ei ole niinkään se, minkä tyyppistä ADR käytetään. Kyseessä on enemmänkin se, että pyrimme tuomaan ADR-mahdollisuuksia sinne, missä niitä ei ole olemassa. Tämä voi tarjota myöskin lisäarvoa. Yksi esimerkki on verkkoympäristö. Luonnollisesti siellä ei ole tarpeeksi vaihtoehtoisia riidanratkaisumahdollisuuksia olemassa. Tervehdämme komission ehdotuksia ilolla erityisesti. Sitä, että ODR koskien on erityinen ehdotus Joitakin tarkennuksia pitäisi tehdä. Tässä voisin mainita kolme tai neljä asiaa. Ensimmäinen on se, että yksi suuri huoli, ähm, tässähän kollega kuluttajajärjestöstä sen mainitsi, artikla 2, osa 2a. Tässä mainitaan, että soveltamisalasta suljettaisiin pois sellaiset kaupat, jotka olisi vain myyjän, jotka olivat vain myyjän rahoittamia. Nyt se, mitä tässä on, se mikä tässä on kyseessä, ei niinkään ole taloudellinen itsenäisyys, vaan tasapuolisuus. Tämä on avainkysymys kun katsotaan jo olemassa olevia direktiivejä ja olemassa olevia ADR-menettelyjä, esimerkiksi telekommunikaatio, energia tai vakuutus- ja rahoitusalalla, näemme, että monia ADR on jo olemassa – ja ne sitoutuvat hyvin tiukkoihin sääntöihin. Ne tulee läpinäkyvyyteen esimerkiksi, äh, kun ajatellaan äh, telealan sovittelua Ranskassa. Siellä vuosittain annetaan raportti siitä, kuinka monta tapausta on tehty. Viitataan tapauksiin ja annetaan ehdotuksia siitä, kuinka äh, voitaisiin parantaa toimintaa ja saada sitä paremmin lainsäädäntöä vastaavaksi. Ja tämä vuosituinen raportti lähetetään äh, Ranskassa valtionvarainministerille, ministeriöön sekä muihin ähm, muille tahoille ja kuluttajajärjestöille. Tämä on hyvä esimerkki läpinäkyvyydestä. Voisin myöskin puhua Saksassa tapahtuvasta vakuutusalan sovittelusta, mutta en nyt mene enemmän yksityiskohtiin. Tätä artiklaa 2 pitäisi muokata, sillä muutoin se sulkisi pois hyvin toimivia olemassa olevia ADR. -jä. jäsenmaat joutuisivat luomaan uusia järjestelmiä ja löytämään tapoja rahoittaa ne sellaisena aikana, kun budjetti on hyvin tiukka. Tässä pitää olla hyvin selvä, jos jäsenmaat eivät anna yritysten maksaa mitään, ihmeratkaisuja ei ole, mitään vastausta ei ole. Jos emme anna yksityissektorin rahoittaa näitä järjestelmiä, ei ole mitään tapaa saada ne toimimaan. Toinen huolen aihe on artikla 10, joka Ähm, käsittelee tiedotusvelvollisuutta, ADRn liittyvää tietoa. Me uskomme, että käytännön läheisyys kuitenkin on tarpeen meille. On selvää, että meillä voi olla erilaisia tapoja viitata ADR. Tietoa voi saada nettisivulta tai muilta, muilta, muista lähteistä. On positiivista, että tässä direktiivissä ei pyritä löytämään ratkaisua, joka sopisi kaikille. Monia erilaisia ADR-järjestelmiä on olemassa ja se on työn perusta ja on hyvä, että ECC-verkoston kaltaisia instrumentteja otetaan myöskin mukaan. Sitten viimeinen asia, jonka tässä kaksi esittelijää jo mainitsivat. Minä en nyt puhu kuluttajaoikeusdirektiiviin sisältyvistä ratkaisuista. Puhun siitä, mikä tilanne on ongelmanratkaisun suhteen, olemme täysin samaa mieltä esittelijöiden kanssa siitä, että aluksi kuluttajan pitäisi aina ottaa yhteyttä myyjään. Laillisuuden periaate on tärkeä, kuten kollega tässä mainitsi, mutta meidän täytyy ottaa myöskin huomioon se, että välillä päätöksiä olisi hyvä tehdä joustavalla, tasapuolisella tavalla, jos me haluamme aina vedota tuomioistuimeen. Tämä tulee kalliiksi ja se ei ole sitä, mitä me odotamme näiltä, näiltä ADR-ratkaisuilta. Me tuemme ADR ja ODR koskien komission aloitetta ja toivomme, että parlamentti saa nämä aloitteet nopeasti hyväksyttyä niin, että sekä yritysten että kuluttajien asenteita voitaisiin muuttaa. Tämähän on kaikkein suurimpia haasteita, joita meillä on. Business Europe voi olla mukana tukemassa tässä työssä, kun pyritään kehittämään ADR-ratkaisuja. Tämä voisi todellakin lisätä lisäarvoa rajat ylittämään kauppaan. Kiitoksia. And, uh... Kiitoksia. Uskon, että teidän esityksestänne on myöskin jaettu osallistujille kopio Tämä oli hyvin mielenkiintoista. Voimme palata vielä sisältöön, kun kysymysten aika koittaa. Seuraavana toivotan tervetulleeksi tohtori Pablo Cortesin. Hän on Espanjasta ja nyt äh, luennoi äh, Leicesterin yliopistossa. Hän, hänellä on paljon tuntemusta äh, kuluttajakysymyksissä. Hän on ähm, jopa väitellyt näistä kysymyksistä, joten hän on erittäin tervetullut. Annan teille nyt kahdeksan minuuttia myöskin puheenaikaa. Ja teilläkin on ilmeisesti diaesitys. Toivottavasti kaikki sujuu hyvin. Tohtori Kortis, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Minulla no, on suuri ilo saada olla täällä tänään. Olen siksi onnittelisin Euroopan komissiota siitä, että se on laatinut nämä, nämä hyvät ehdotukset ja uskonkin, että ODR ja ADR ovat tapa luoda kuluttajien luottamusta sisämarkkinoihin, koska nythän tässä nämä riidat voitaisiin hoitaa kustannustehokkaasti. Ja oikeuden saaminen on kuitenkin muutoksenhakumahdollisuus, eikä pelkästään kanteiden esittämismahdollisuus. Tämähän ei välttämättä ole optio. Ja lähiminuutteina haluan yrittää kiinnittää huomiota eräisiin ehdotuksiin, jotka saattaisivat auttaa saada tästä näistä välineistä tehokkaampia. Ensimmäinenkin puhut, olen oikeastaan samaa mieltä niiden kanssa, jotka ovat aikaisemmin puhuneet, että, että asiakaspalvelu pitäisi olla ensimmäinen tavoite ainakin näillä sektorilla, koska pitäisi olla sektorikohtainen vaatimus osallistua eh, nimenomaan tehokkaaseen sisäiseen valitusprosessiin. Eh, on, puhutaan kuitenkin läheisyysperiaatteesta ja eh, riitojen ratkaisusta. Se pitää saada pystyä hoitamaan mahdollisimman tehokkaasti. Eli pyritään tehokkaaseen, kustannustehokkaaseen asiakaspalveluun, mutta pitäisi olla myös varotoimia kauppiaille, joilla on sellaiset järjestelmät, että, että joissa asiakkaiden etujen ratkaiseminen ei ole niin helppoa. Asiakaspalvelu täytyy olla asiakkaan kielellä eikä kuluttajaa voi saa pakottaa tästä pois. Nämä prosessit ovat usein liian pitkäkestoisia ja nämä tilanteet mahdollisivat, että foorumilla voidaan ilmoittaa kuluttajille, missä kuluttajan pitäisi käyttää näitä mekanismeja. Ja katsonkin, että ADR pitäisi olla pelkästään, pitää olla enemmänkin kuin pelkästään postitusväline – on tällainen todellinen äh, foorumi, joka helpottaa kuluttajien ja kauppien välistä riitojen sovittelua käyttämällä äh, tätä äh, nykyaikaista teknologiaa. On monia tapoja tehdä tämä. Yksi olisi se, että helpotetaan kuluttajan tiedonsaantioikeutta, jota hän tarvitsee siinä vaiheessa, kun, kun valitus on ajankohtainen, antamalla hänelle räätälöidyllä tavalla informaatiota sellaisella tavalla, että kuluttaja voi sitten esittää tämän valituksen. Ja, ja siihen kuluttaja tarvitsee tietoa voidakseen hoitaa, sovitella tämän riidan kauppian kanssa. Tällä hetkellä perinteisesti tässä ollaan nokakkain silmä, silmä, puhutaan, silmä, puhutaan kasvokkain, mutta tässä meillä on kokemuksia saatu Britanniasta ja Espanjasta, millä tavalla voitaisiin hoitaa suoria, suoraa sovittelua osapuolten välillä käyttämällä nykyaikaista teknologiaa. Ja Tällä hetkellä kauppias ja kuluttaja joutuvat sopimaan näistä kokonaisuuksista. Tämä ei välttämättä ole tarpeen silloin, kun kauppias on jo mukana adr tai on pyrkinyt ADR-järjestelmän puitteissa ratkaisuun. Lainsäädäntöä vaaditaan tietyille sektoreille kauppiaan täytyy olla osa ADR-järjestelmää. Ja tämä vaatii kauppiaiden osallistumista ADR-järjestelmään. Um, also, I think that is... Ja katso myös, että on tärkeää tehdä selväksi kuluttajalle, että, että käytetään kuluttajan hallitsemaa kieltä. Täytyy siis selvittää sitten, että onko ADR tarjolla tämän transaktion kielellä tai sitten kuluttajan kielellä. Um, I also think that the, the... Uskon myös, että tämä, tämän ODR-foorumin täytyisi olla mahdollinen käy myös kotimais, kotimaan markkinoiden valituksiin. ODR-foorumia voitaisiin käyttää myös tällaisena yhtenä osana työkalupakkia, jolloin kuluttaja voi sitten pyrkiä ratkaisemaan näitä riitoja, mutta se voi olla myös sellainen foorumi, jossa kuluttaja voi hoitaa oman valituksensa alusta loppuun asti niin, että Äh, ODR-foorumi tarjoaa samantyyppisiä palveluja kuin ADR, niin että ODR-välityksellä kuluttaja pystyy kommunikoimaan äh, tästä äh, kiista-asiasta ja uskon, että kuluttajia pitäisi saada kansallisella tasolla oma interface-liitäntä, jotta se voisi käyttää sitä ODR-foorumia alusta loppuun asti tämän valituksen osalta. Ja toinen ehdotus on se, että, minä, että nämä sitovat ja ei-sitovat prosessit ovat hyvin erilaisia. Se on vähän niin kuin ovenat ja päärynät tai puurot ja vellit. Ne no, ovat kuitenkin hyvin erilaisia, ainakin kun ajatellaan näiden asioiden lukumäärää. Tässä mainitsin vain pari niistä. Yksi on se, että me tarvi, meidän täytyy selventää, onko että missä, missä olosuhteissa nämä riitojen ratkaisu pitäisi olla sitovia. On jonkin verran merkkejä Euroopan lainsäädännössä tästä asiasta, mutta tässä ei ole vielä tämä täytäntöönpano vaihtelee maasta toiseen ja nyt tarvitaankin oikeata välinettä tämän hoitamiseen. Myös sitovissa prosesseissa lopputulema pitäisi julkistaa sen pitäisi olla yleisesti äh, saatavilla ja, ja täytyy tarjota kuluttajille mahdollisuus saada tietoon tämä prosessi. Aivan lyhyesti kiinnittäisin huomiota tähän, tähän pyramidiin, jonka olen yrittänyt luonnostella. Ja, ja pitäisi, pitäisi, ratkaisu pitäisi pyrkiä ratkaisemaan suoraan kauppiaan ja kuluttajan välillä. Ja ainoastaan vaan pieni määrä näistä kiistoista pitäisi saattaa seuraavalle tasolle, joka on ADR tai ODR. Uskonkin, että tehokas aloitteen täytäntöönpano on, se vaatii kannustimia kummallekin osapuolelle, jotta he haluavat osallistua ja toisaalta, että pyrkivät myös ratkaisemaan riitansa. Ja lopuksi pitäisi olla tiivis yhteistyö. Tämä ODR, ODR-foorumin ja taas toisaalta ja myös näiden toimijoiden välillä, jotka ovat vastuussa kuluttajan suojaan liittyvistä asioissa. Ja ODR-foorumi olisikin tässä paras foorumi sen varmistamiseen silloin, kun tällaiset riidat ovat täällä. Olen, tiedän, että olen yrittänyt aikani. Kiitoksia ja olen valmis vastaamaan monenlaisiin kysymyksiin. Kiitoksia. Good. Well, thank you very much indeed. And... Kiitoksia hyvin paljon. Kiitoksia tästä esityksestä. Ne ovat hyvin niemelleen painuvia. Varmastikin tutkailemme niitä. Nyt viimeinen asiantuntija puheenvuoro ja sen jälkeen kollegat saavat pyytää puheenvuoroja. Voitte nyt pyytää siis puheenvuoroja. Seuraavana meillä on Katarzyna Lazota, joka on toinen asiantuntija Puolasta. Myöskin työskennellyt Sveitsissä ja hän on erityisasiantuntija internetiin liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä ja selkeästi monet äh, verkkoriitojen ratkaisuun liittyvät kysymykset liittyvät hyvin paljon tähän. Ja nämä ovat asioita, joita tämä äh, valiokunta on digitaalisen yhtenäismarkkinan puitteissa käsitellyt jo pitkään. Um digitaalisen alaisuutta on edimasta Euroopan digitaalisen median järjestöstä, joten olkaa hyvä. This very honorable forum. Kiitoksia paljon siitä, että voin puhua teille täällä. Edustan Edimaa, Euroopan digitaalisen median järjestelmää, äh, järjestöä, ja meillä on sen tyyppisiä jäseniä, kuten eBay tai Amazon. Olen MA Uun, edustaja, tämä ehkä teille kerro paljon, mutta olemme äm, Keski-Euroopan verkkofoorumia. Voin varmastikin antaa teille jonkin verran taustatietoa nykyisistä eurooppalaisista verkkosovittelumenetelmistä. Uskon, että on hyvin tärkeää tarkastella äh, verkko sovitteluvälittäjätahoja, sillä nämä ovat niitä tahoja, joita kuluttajat käyttävät ja mikä tärkeintä, tutkimukset Kööpenhaminan kauppakorkeakoulusta osoittavat, että tällaiset välittävät tahot vastaavat noin 300 miljardista Euroopan taloudessa tämä on valtava summa vastaa lähestulkoon joidenkin maiden budjettia. Eli nyt annan teille hiukan taustatietoa aivan aluksi. Haluaisin toivottaa nämä aloitteet tervetulleiksi. Me olemme varmoja, että ne tulevat auttamaan luomaan luottamusta eurooppalaisilla markkinoilla ja varmastikin ne tulevat tukemaan rajat ylittävän kaupan kehitystä. Me haluaisimme kuitenkin selventää muutamia asioita tässä keskustelussa tänään. Jos totean jotakin, mikä nyt on muille itsestään selvä olen pahoillani, mutta keskeyttäkää minut sitten. Minä käsittelen nyt asioita, jotka minulle eivät ole itsestään selviä, kun luin näitä luonnoksia. Aivan aluksi me haluaisimme varmistaa, että kuten jo todettua, olemassa olevat riidanratkaisumenettelyt toimivat tiettyjä toimijoita jätettäisiin ulkopuolelle, sillä on on sellaisia toimijoita, joilla on jo riida, olemassa olevia riidanratkaisumenettelyjä, kuten Amazon ja he haluavat jatkaa omien jo olemassa olevien toimivien välineensä käyttöä. Toisekseen haluaisin kiinnittää huomioon joihinkin oikeudellisiin asioihin. Olemme varmoja ja haluaisimme varmistaa, että ODR sinänsä ei ota mukaan äm, verkkofoorumeita. Mehän emme ole äm, kaupallinen taho. Ja minä sanon tämän siksi, että online-kaupan määritelmä ei tässä suhteessa ole tekstissä selvä. Puhutaan tahosta, joka tarjoaa palveluja tai hyödykkeitä verkossa, kauppiaita tai sellaista foorumia, jossa kauppias tai muu taho tarjoaa hyödykkeitä tai palveluja myytäväksi verkossa. Ja tämä on hyvin tärkeä toteamus, sillä eräät teistä muistavat, että nythän meillä on kuluttajaoikeuksien oikeuksia koskeva direktiivi, ja tämä sama kysymys tuli sen puitteissa esiin. Meillä oli 4-5 vuotta sitten ongelmia, joita eri tuomioistuimet Euroopassa käsittelivät hyvin erilaisilla ajoilla, as, tavoilla. Äh, mikä oli se määräaika, joka kuluttajilla oli, äh, jotta he voisivat palauttaa tuotteen, joka on ostettu verkossa, meni monia vuosia ennen kuin saamme aikaan ratkaisun, kyllä on mahdollisuus perua kauppa ja käyttää kuluttajaoikeuksia ja ellei tällaista päätöstä ole olemassa, kuluttajalla ei ole tätä mahdollisuutta ja me haluaisimme nyt kiinnittää huomioon tähän asiaan, sillä haluaisimme olla varmoja, että me seuraavia neljää vuotta taistele tästä samasta kysymyksestä. Me internetissä välittävänä tahona haluaisimme tämän varmistaa. Toisekseen haluaisin mainita vielä sen, että tästä soveltamisalasta jätettäisiin ulos jo olemassa olevat riidanratkaisumallit. Kuten me sanomme, meillä on hyvin toimivia verkkokauppiaita, jotka tarjoavat hyvää kuluttajan suojelua tai kuluttajan suojeluohjelmia emme ja haluaisin varmistaa, ettei mitään uutta velvoitetta anneta sellaisille tahoille, jotka ilmoittavat, että he eivät tähän ADRään liittyisi, sillä tällä voisi olla kilpailullisesti hyvin huonoja vaikutuksia, jos jokin kauppataho voisi tarjota parempia ehtoja asiakkailleen, kun se on Aderassa mukana, kuin joku sellainen, joka ei ole. Jälleen kerran voisin Amazonia käyttää tässä esimerkkinä. Sitten tässä Jykiä edustava Ursula mainitsi jo rajat ylittävän kaupan. Mikä syy olisi sille, että ODR rajattaisiin koskemaan vain rajat ylittävää kauppaa? Sillä jälleen kerran tämä saattaisi viedä meidät sellaiseen tilanteeseen, jossa meillä olisi esimerkiksi meidän foorumimme kaltainen meidän foorumimme nimihän on Allegro, ehkä tunnette sen. Meidän foorumimme kaltainen foorumi, joka järjestää ADR ja sitten se joutuisi kilpailullisesti hyvin huonoon tilanteeseen, jos ei eh, se kuuluisi ODRn piiriin. Ja sitten jotkin, esimerkiksi puolalaiset lainsäätäjät saattaisivat tuoda velvoitteita luoda ADR menettelyjä, vaikka niitä ei tässä direktiivissä ole mukana. Nyt sitten joihinkin oikeudellisiin asioihin, jotka haluaisin tuoda esiin. Te ehkä olette huomanneet, että nämä kaksi luonnosta, ODR ja ADR koskien, puhuvat samoin, mitä tulee niin kutsuttuun Brysselin lainsäädäntöön. Ja lainsäädäntöön on hyvin tärkeitä kysymyksiä siitä, missä ODR käytettäisiin, sillä meillä saattaa olla tapauksia, joissa kuluttaja olisi voinut saada parempaa suojelua jonkin toisen oikeusjärjestelmän piirissä kuin tämän eurooppalaisen ODRn piirissä. Eli jokin kuluttaja olisi voinut haluta kääntyä jonkin toisen kansallisen tahon puoleen. Sitten Yritän käydä nopeasti nyt vielä asioita läpi. Minun kysymykseni oli siis se, Kuinka toimittaisiin sellaisessa tilanteessa, että sovittelua tapahtuu, mutta sitten osapuolet eivät pääsekään yksimielisyyteen, jos kuluttajalla on ADRn piirissä 90 päivän ratkaisuaika ja tuona määräaikana ei yksimielisyyttä kuitenkaan synny. Kuinka voidaan taata se, että kuluttajan oikeudet tällaisissa tapauksissa kuitenkin voidaan turvata ja että näistä ehdotuksista seuraisi lisäarvoa. Kiitoksia. Kiitoksia. Annoin teille melko paljon aikaa, sillä pyrimme eh, jonkin verran etsimään, mistä sai tulkkausta eh, puolaksi. Jos nyt halusitte kuunnella Puolaa, niin se tuli kanavalta 18. Nyt annan kollegoille puheenvuoroja. Kuulitte jo esittelijöitä luonnollisesti. Nyt varjoesittelijät eri poliittisista ryhmistä ovat tehneet näiden aloitteiden parissa työtä. Samoin eri poliittiset ryhmät. Meillä on ähm, herra Schwab, Hans Peter Mayer, Rova Ryle, joka on molemmissa äh, aloitteissa varjoesittelijänä, sitten Ashley Fox, joka on ECRn varjoesittelijä. Eli meidän pitäisi kuulla heitä ensin. Herra Baltasaari, sitten herra Repo. Repo on ODR-aloitteessa sosiaalidemokraattisen ryhmän varjoesittelijänä. Aloitamme nyt edustaja Schwabista, sitten edustaja Repo, Ryle ja Fox ja Valtasaari, sen jälkeen Gebhard, sitten esittelijät uudelleen Greg ja Hyvin. Varmasti saamme kysymyksiä. Ja sen jälkeen annan asiantuntijapaneelille vielä uudelleen puheenvuoron. E, edustaja Schwab, olkaa hyvä. Niin, kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää meidän asiantuntijoita näistä kiinnostavista esityksistä. Tämä oli minusta varsin hyödyllistä, erityisesti tässä meidän valiokuntamme työtä silmällä pitäminen. tunnen useimmat näistä kollegoista, joita tämän kuluttajasuojadirektiivin tiimoilta – Siksi oikeastaan eh, se, kun nyt kun tilaisuus on eh, edustaa tällä Hans-Peter Martinia ADR-detektiivin varjoesittelijänä, haluan ottaa sille muutaman kohdan, jotka jotka Boikin edustaja tuli esille, mutta taas toisaalta Business Europein edustaja toi otti sen esille. Kyllä minä ymmärrän, että mitä Rova Pahal sanoi, että tota, totta kai täytyy olla pohja sille, että kuluttajien neuvonta perustuu laillisuusperiaatteeseen, eli mikä on kuluttajan oikeus, koska tämähän täytyy olla lähtökohta tällaiselle oikeudenmukaiselle diilille, sen täytyy olla se mittapuu minusta. Tämä on itsestään selvää ja komissio ei ehkä siitä syystä ole sitä ottanut mukaan tähän varsinaiseen tekstiin kysymys Rova Pahlille minulta ja kollega Mayerilta olisikin, että onko artiklan kaksi, kaksi kappaleessa tämästä soveltamisalasta, ehkäpä siinä pitäisi olla, pitäisikö siinä olla vielä mukana muitakin aloja, esimerkiksi niin kuin työoikeus, joka on otettu pois yleisesti, että tämähän koskee myös Business Europe, että pitäisikö ottaa muitakin aloja mukaan, jotka, jotka on otettu pois tai jotka ovat jääneet pois. Toinen kysymys koskee erityisesti kollega Maijeria, kysymys siitä, että kappaleessa 5 ja johdantaisen kappaleessa 28, ovatko rangaistukset todellakin hyödyllisiä, nämä penaltit, sanktiot, ovatko ne hyödyllisiä, ja miten se sitten käytännössä toteutuu että millä tavalla siihen voidaan vastata. Ja viimeinen kohta omalta puoleltani kysymys osallistumisvelvollisuudesta tähän vaihtoehtoiseen riidanratkaisumekanismiin. Tämähän on vapaaehtoinen järjestelmä siinä mielessä, jos joku kuluttaja tai yritys haluaa osallistua, mutta jos ADR tai ODR avataan, niin silloin tuloksen pitäisi olla sitova, ellei, ellei mitään oikeustietä käytetä, mutta ehkäpä kollegat voivat tästä asiasta muutaman sanan lausua. Kiitoksia. Very much. Uh, Mr. Kiitoksia. Seuraavana Repo. Eh, niin, puheenjohtaja, <clears throat> kiitän asiantuntijoita erittäin valaisevista esityksistä. Minä eh, olen siis varjona ODR-puolella ja, ja <clears throat> itse vaan kannan huolta nimenomaan siitä, että kuinka nämä palvelut, mm, niiden saavutettavuus taataan kaikille kuluttajaryhmille ja, ja eri, erityisesti juuri heikommassa asemassa oleville kuluttajille. Siinä, siinä se ei varmaan tule olemaan yksinkertaista ja mietin myös juuri sitä, että mitkä mahdollisuudet on saada jokin sellainen <clears throat> palvelu, että on todella eräänlainen niin kuin asiamies tai, tai, tai jokin tällainen tuki, tuki, tukipalvelu tässä tässä <clears throat> muodossa. Sitten myös tämän palvelun maksuttomuus tai ainakin se, että, että nämä kustannukset olisivat mahdollisimman alhaisia. Nämä seikat nyt tässä mieleeni tulivat. Um, Mrs. Rula. Edustaja Ryyli, olkaa hyvä. No, useimmat asiat ovat tulleet esille. Yksi käytännön kysymys, joka on tullut myös esille – Rova Tuunin suusta kysymys siitä, kuinka monta foorumia haluamme vielä luoda tälle sektorille. Voi, eikö komissio voisi tehdä asiasta selvitystä, mitä foorumia hyväksytään ennen kuin, ennen kuin luodaan uusia? Mutta tämä, tässä on kysymys samasta asiasta. Meillähän on, on oikeastaan liian paljon tälläkin sektorilla. Nyt on vähän sellainen kuva, että jokainen pääosasto haluaisi oman oman foorumiinsa, että onko se nyt loppupeleissä kuluttajaystävällistä, sitä voi epäillä. Sitten vielä yksi asia Ruva pahvilta, koska viime kerralla tästäkin puhuttiin online ää, äh, äh, äh, verkkovälitteinen vaihtoehtoinen riidanratkaisu, sillä voi olla toinenkin nimi, ja te totesitte, että miten tätä sovelletaan. Minäkin uskon, että silloin kun ollaan verkossa, ja sitten sanotaan, että tämä koskee vain rajat ylittäviä riitoja, niin silloinhan se kuluttajan kannalta varsin vaikeaa, mutta jos me laajennamme sitä myös kansallisiin kysymyksiin tai riitoihin, niin sitten alkaa sama keskustelu, joka on ollut aikaisemmin Schwabin mietinnön kohdalla. Siinä minulla on kyllä ongelmia. Siinä luodaan odotuksia ja sitten kuitenkin niihin ei pystytä vastata, koska kuluttaja kyllä odottaa verkkovälitteisessä mallissa, että, että se toimii siellä, missä tota, toimitaan. Uh, Mr. Fox. Herra Fox, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin myöskin kiittää asiantuntijoita heidän esityksistään tänään. Voisinko kysyä heidän mielipidettään siitä, ovatko riitatapaukset, joita yritykset ovat nostaneet kuluttajia vastaan tämän aloitteen tai näiden aloitteiden soveltamisalan piirissä. 99 prosenttia valituksista varmaankin tulee kuluttajilta, mutta yrityksiltä tulevat valitukset ehkä koskettelisivat sitten maksuja todennäköisesti. Kuuluisivatko ne tähän piiriin? Toinen kysymys, ovatko asiantuntijat sitä mieltä, että sisäiset valitukset kuuluvat ODR-menettelyyn Niin, sisäiset valitukset voisivat olla pitkällisiä. Sitten usea asiantuntija totesi, että eurooppalaiset kuluttajat eivät mielellään mene ulkomaalaiseen nettisivustoon tekemään ostoksia, sillä he eivät tunne oikeuksia näissä tapauksissa. Onko todella näin ja voimmeko taata, että tämä erittäin hyvä aloite sinänsä saa kauppaa kasvatettuna kysyntä siksi, että kun ajattelen omaa maatani yhdistyntä kuningaskuntaa, ajattelen, että suurin osa asiakkaista, kun he ostavat brittiläisiltä sivuilta tuotteita, he eivät tunne itse asiassa Oikeuksien kuluttajina. He selvittävät asiat vasta, jos ongelmia syntyy. He eivät ajattele, että nyt en tee ostoksia, sillä en tunne oikeuksiani. Ja uskon, että tämä koskee kaikkia verkkokauppatilanteita. Ja todennäköinen este brittiläisille kuluttajille sen tiellä, että hän ostaisi ulkomaalaisilta verkkosivuilta tuotteita on kieli. Uskon, että alle prosentti kuluttajista minun maassani tuntee, että hän voi ostaa vieraskielisiltä sivuilta tuotteita. On aivan eri asia tilata kahvia vaikkapa kuin ostaa vieraskieliseltä verkkosivulta jotakin. Ja minä uskon, että tässä suurin olemassa oleva este verkkokaupan tiellä on kieli. Kieliesteet, mikä tässä on asiantuntijoiden mielipide siitä, kuinka nämä ADR-toimet voivat kasvattaa kauppaa ihmisten välillä eri maissa. Now, um, Mr. Bol- hyvä, seuraavana edustaja Baltasari ja sitten Gebhard, olkaa hyvä. Formula Kiitoksia puheenjohtaja. Esitän tämän kysymyksen, koska olen vara, varjesittelijä oikeudellisessa valiokunnassa, joten yritän nyt yhdistää nämä kaksi kokemustani. Nämä ovat hyvin hyödyllisiä asiantuntijakuulemisia. He ovat jo vastanneetkin näihin subsidiariteettiperiaatteen rikkomisajatuksiin Alankomaat ja Saksan Bundesrat ottivat esille nämä kysymykset. Toinen niistä viittasi siihen, että puuttuisi lainsäädännön väline, koska riittäisi, että olisi vapaaehtoinen sääntelyväline. Toinen taas koski tätä asianmukaisuutta ottaa käyttöön vaihto ehtoista riidanratkaisumenettelyä ja niin, että sitä voitaisiin hyödyntää ainoastaan rajat ylittäviin tapauksiin. Kysymykseni, ja, kysymykseni oli kaksi ADRstä. Ensinnäkin, pitäisikö tässä ottaa huomioon perinteet ja kokemukset, joita jäsenvaltiossa jo on? erityisesti kun ajatellaan näitä sovittelumenettelyjä, joissa mukana ovat kuluttajajärjestöt ja yritykset. Ja nämä menettelyt hän jo nyt toivi, toimivat erittäin hyvin joissakin jäsenvaltioissa. Edelleen kun ajatellaan niitä vastuualueita ja tehtäviä, joita jäsenvaltiolla on, jotta ne takaisivat sovittelijoiden laadun ja sen, että mukana olisi viranomainen tässä vapaaehtoisessa järjestelmässä ei olisi tarpeen ottaa mukaan alakohtaisia järjestöjä, joilla on jo kokemusta tällä alueella – jotka edustavat yrittäjiä kuluttajia. Tämä ADRstä, sitten ODRstä. Jos, jä, jos rajoitamme tämän verkkokauppaan, niin eikö sitä voitaisi käyttää myös muihin, eli puhelimitse, faksitse, tehtäviin kauppoihin, eli sellaisiin kauppoihin, joissa ei ole suoraa yhteyttä osapuolten välillä – jos tämä näkökohta suljetaan pois, niin se merkitsee kyllä haittaa tässä sääntelystä, sääntelyssä rajat ylittävässä kaupassa. Kiitoksia. Thank you. Thank you. Kiitoksia. Tässä oli kaksi tärkeää asiaa. Edustaja Gebhard. Äh, Kiitoksia. Juuri äsken tuli mieleen kysymys tämän herra Vintasaarin puheen jälkeen. Mikä on tilanne rajat ylittävässä toiminnassa? No, oletan, että minä asun Keelissä, menen Strasbourgiin. Sitten olen verkossa ja ostan Ranskasta, mutta tuote tulee mukana taas Saksaan. Onko tämä rajat ylittävä kauppa vai eikö? Tämä on sellainen kysymys, joka pitäisi ehkä selvittää. Ainakin minusta se on rajat ylittävää kauppaa, mutta se voi olla niin, että, että yritys sanoo, että ei, se on rajat ylittävää, koska sehän on, te olitte verkossa Ranskassa. Tämä on kysymys siitä, että miten se määritellään, millä tavalla tämä määritellään ja miksi tällainen ero tehdään. Tämä on myös kysymys Ruva Pahlille tässä yhteydessä. Toinen kysymykseni on myös ollut esillä kysymys foorumeista. Rova Ryyle kysyi oikein, että kuinka monta foorumia oikein tarvitaan vielä. Eikö meidän pitäisi pohtia, etteikö nykyisiä instituutioita, ehkä se on väärä sana, mutta nykyisiä tahoja voitaisiin käyttää paremmin ja antaa niille tällaiset toimivallat. Ajattelenpa esimerkiksi kuluttajakeskusta, Euroopan kuluttajakeskusta tai muita tahoja, joita voitaisiin ehkä pohtia. Ehkäpä sekin olisi vastaus siihen kysymykseen, jonka Rova Ryyle esitti, koska sekin tulee eh, minulle mieleen, että mitä enemmän tällaisia tahoja ja foorumeita on, on silloin eh, oikeastaan ne kuluttaja ei enää löydä metsää puilta. Ja kolmas kysymys Rovala Sutalle – joka puolustautui sen suuntaan, että yritykset pitäisi velvoittaa olemaan mukana sovitteluelimessä sillä perustelulla, että jos ne kieltäytyvät, silloin ne saavat huonon maineen. Voitteko hieman selventää tätä, mikä tässä on takana? Oletan kuitenkin, että jos jokin yritys toimi, työskentelee asiallisesti ja, ja toimii asiallisesti asiakkaiden kanssa, niin sillä ei ole mitään ongelmia normaalisti. Normaalisti ei ole, mutta sitten ongelmia syntyy silloin, kun on ongelmia. Sitten vielä kysyisin, miksi tämä suuri pelko teillä oikein on? Puheenjohtaja puhui ilman mikrofonia. I'm going to, uh, I'm going to come back to the, R2. Nyt uh, annan uudelleen puheenvuoron esittelijöille. He ovat tehneet paljon muistiinpanoja niin kuin minäkin. Pyydän heitä kommentoimaan ja sitten annan asiantuntijoillemme uudelleen mahdollisuuden vastata kysymyksiin. Eli olkaa hyvä. This is um, Channel Ano. Oh, sorry. Yes. Rouva I wanted to give you the channel for Polish. Um, właśnie, właśnie, dobrze, już przechodzę na polski. Um, po pierwsze, bardzo dziękuję za tą dyskusję, ciekawą niezwykle. Po drugie... Kiitoksia kovasti. Tämä on ollut kovin kiinnostava keskustelu. Se voi sanoa hyvin selvästi, että on todellakin hyvä asia, että meillä on äh, nämä äh, kuulemistilaisuudet Tietän, että, että meillä on näitä eri verkostoja ja kontaktipisteitä. Ja voimme, kysymys siitä, voimmeko käyttää niitä, voimmeko yhdistää niitä. Koska on olemassa jo foorumeita. Ja niin kuin Ryyle, Robert Ryyle sanoi hyvin mukavasti, kaikki luovat omat fooruminsa ja välineensä oman, oman tota Eskon puumerkkinsä. Ja sitten kuluttaja saattaa olla äh, hieman sekaisia ja hukassa tässä tilanteessa, eivätkä enää löydä metsää näiltä äh, ikkunoiden puilta. Ja kuluttajat eivät oikein tiedä, mitä, minkä foorumin ne pitäisi valita. Mutta jos me haluamme kuluttajaystävällisyyttä ja jos me haluamme helpottaa kuluttajien elämää, meidän täytyy todellakin helpottaa sitä. Meidän täytyy yksinkertaistaa äh, pääsyä näihin eri foorumeihin. Niin kuin toisessa briefauspaperissa todettiin, olen samaa mieltä Euroopan Kepranin kanssa, meidän, pitäisi, meidän ei pitäisi erottaa rajat ylittävää ja, ja kotimaista kauppaa. Mainitsit esimerkiksi Keelistä ja Strasbourgista. Minulla on toinen esimerkki. Ja ongelma tässä on usein kieliongelma, niin kuin herra Fox esitti tämän asian. Tämä kieliongelma on todellakin tärkeä kysymys. Mutta luommeko tätä lainsäädäntöä nyt tälle päivälle vai pitkälle aikavälille. Tänäkin päivänä ne, jotka käyttävät verkkovälitteisiä foorumeita internetissä, he kokevat helpoksi englanninkielen käytön ja ainakin helppoihin transaktioihin. Ja minä uskon, että usein me olemme tilanteessa, että, että lainsäädäntö jää kehityksessä jälkeen Siksi minun täytyy sanoa, että meidän pitäisi ajatella huomista päivää, tulevaisuutta. Mitä nyt kieliin tulee, niin ehkäpä useimmiten englanti on se helpoin käytettävissä oleva kieli, mutta kuitenkin valitus saattaa olla sitten myöhemmin äh, vaikeampaa. Ja jos äh, tämän valituksen kohdalla valituksen pitä, valitus pitäisi käsitellä sillä kielellä, jolla se on esitetty, koska ehkä joku haluaa esittää valituksen vieraalle, kelle silloin se voi olla ongelma. Olette sitten ulkomailla tai ette. E, kuitenkin joskus käytetään luottokorttia, joka on rekisteröity kotimaahan, ja sitten menette ulkomaalle, ulkomaille, sitten ostatte jostain toisesta maasta jonkun tuotteen, ja sitten takuu on voimassa siinä toisessa maassa, niin mikä se sitten, onko se sitten rajat ylittävä kauppa? Tämä on todellakin aikamoinen sotku. Uskon, että me olemme luomassa jotain sellaista, joka on kuulu eiliseen päivään. Mutta näinhän ei ole enää asianlaita, vaan siksi me uskommekin, että on tärkeää järjestää, hoitaa tällaiset briefaukset näistä asioista. Katson nyt muistiinpanojani. Yksi asia vielä. rehellisesti kyllä uskon, että me emme halua antaa pelkästään kuluttajille valtuuksia, oikeuksia. On kysymys myös kauppiaista. Ja tätähän varmasti Rovalla Sotta tarkoitti. On, on paljon myyjiä, joilla on erittäin hienoa asiakaspalvelua, mutta se, miten, mihin minä haluaisin päästä, on se, että ennen kuin lähdetään luomaan uusia verkkokokonaisuuksia, niin ensiksi pitää ottaa olla yhteydessä kauppiaaseen. Sen pitäisi olla ensimmäinen, kauppiaan pitäisi olla ensimmäinen yhteyspiste. Ja niin kuin sanottu, monilla kauppiailla on erinomainen, erinomaista asiakaspalvelua. Hyvä, siihen pitäisi olla yhteydessä ja meidän pitää rohkaista kuluttajia tekemään näin, olemaan yhteydessä ensiksi kauppiaaseen. Ja jos tämä epäonnistuu, niin sitten ADR-järjestelmä on sen var- olemassa sen varmistamiseksi, että kuluttaja ei kärsi. Ja se on väline, joka auttaisi kuluttajaa sitten käyttämään oikeuksiaan omalla kielellään. Uskon kuitenkin, että asiakirja pitäisi keskittyä hyvään asiakaspalveluun kulut- myyjän puolella ja kauppiaan puolella. Tämä olisi hyvin tärkeä asia. Tätä me toivomme. Kiitos. Ulrich, olkaa hyvä. I think one cluster of, of, of problematic potential issue seems to yksi ryhmä ongelmia vaikuttaa olevan määritelmä, rajat ylittävän kaupan määritelmä, kaupan määritelmä. Uskon, että tämä on ala, jossa meidän pitäisi pohtia sitä, mitä, todella, mitä varsinaisesti ADR on ja ODR on. Tämä sitten toinen asia, joka tuli monta kertaa esiin, ovat periaatteet. Tietenkin meillä on kaksi erilaista näkökulmaa, kun ajatellaan itsenäisyyden periaatetta. laillisuuden periaatetta ja sitovuuden ja ei-sitovuuden periaatetta ja sitä, mikä sen jälkeen tapahtuu. Sinun osa keskustelusta pyöri näiden neljän kohdan ympärillä kuluttajan oikeuksien vahvistaminen luonnollisesti on tärkeää. Olisi mielenkiintoista nähdä, onko muita ajatuksia. Minun kysymykseni tässä on se, että uskon, että Business Europein edustaja puhui siitä, että laillisuuden oikeudenkäyntiperiaate äh, aiheuttaisi lisäkuluja, jos aina haluttaisiin mennä tuomioistuimen eteen ja tämä ei toimisi. Minä haluaisin kuulla, mitä herra Olivieralla olisi tässä suhteessa sanottavana. Minua kiinnostaisi se. Okay, um... Hyvä. Annan pian asiantuntijoille puheenvuoron, mutta halusin vielä kysyä, oliko Oliko muita puheenvuoropyyntöjä? Olkaa hyvä. There is my murder language. Minulle on aina kerrottu, että jos on mahdollisuus puhua äidinkieltä, puhun äidinkieltä, eli portugalin tulkkaus on saatavilla, joten minä puhun nyt portugalia, olkaa hyvä. Eu gostava de dizer antes de mais... Kiitoksia puheenjohtaja sobre as duas propostas. Olemme täällä kuunnelleet useita kantoja näistä kahdesta ehdotuksesta. Tällä viikolla hyväksymme instituutissamme näitä ehdotuksia. Haluaisin tietää, mikä on tällaisen sosiaalikomitean kanta näihin kahteen ehdotukseen. Mitä tulee tähän ODR foorumiin. Monet Euroopan parlamentin jäsenet ovat kysyneet, kuinka paljon foorumeita vielä lisää tarvitaan. Yksi asia on varma. Tällaista foorumia me emme ainakaan tarvitse, se on aivan turha. Kuten esittelijä sanoi, tämä on aivan harhaan johtava otsikko, tämä ODR foorumi. Se on jonkunlainen postilokero, minne valitukset lähetetään, mutta todellinen työ tehdään kuitenkin siellä, missä riidat yleensäkin ratkaistaan eri maissa. On olemassa jo erilaisia foorumeja, joilla verkkovälityksi käsitellään. Komissio on nyt vain vahvistanut tällaisen uuden postilokeron olemassaolon. On sanottava, että tietojemme mukaan todellisen, todellisia ODR-formeita on kyllä kokeiltu. Kyllä komissiolla olisi ollut moniakin esimerkkejä, joista se olisi voinut ottaa mallia. Ja ensimmäinen askel voisikin olla juuri tämä. Ei se ole tarpeen muotojen osalta tästä on useita kysymyksiä kuultu ja vastauksiakin on annettu, mitä tulee kieleen tai rajat ylittävään elementtiin. On aivan selvää meidän kannaltamme, että tämä foorumi toimisi. Sen ei pitäisi rajoittua ainoastaan online-kauppoihin eikä rajat ylittävään, ylittäviin tilanteisiin. Meidän kantamme kannassamme arvioiden tilannetta ja selvitetään malleja. Voitte lukea sen kyllä tuolta lausunnosta. Me sitten ADRstä talous- ja sosiaalikomitea pitää tätä suositusta direktiivi kohti hyvin, hyvin tärkeänä, mutta meillä on hyvin vakavat perustelut koskien sen käyttöä yrityksillä on varauksia koskien näitä periaatteita. Jos nyt suosituksesta, kun suosituksesta siirrettiin direktiiviin, menitettiin juridista laatua, kun ajatellaan riippumattomuus joita nyt kutsutaan puolueettomuusperiaatteeksi, eikä se ole sama asia. Jos nyt katsotaan, että tämä järjestelmä, halu, tämä yleinen järjestelmä halutaan siirtää kaikkiin maihin, komissio unohtaa, että on tarpeen myös rahoittaa tämä yleinen, yleismaailmallinen järjestelmä. Rahoituskysymystä ei ole vielä ratkaistu. Kuitenkin olen seurannut hyvin kiinnostuneena tätä ehdotusta ja otamme komission ehdotuksen kiinnostaminen vastaan. Nämä järjestelmät eivät kuitenkaan korvaa tuomioistuinmenettelyjä. Komissio on tämän todennut, on sitä on tärkeää korostaa. Järjestelmiä pitäisi voida käyttää myös ryhmäkanteita varten. Toivoin, että kaikki tämä on vasta ensimmäinen askel niin, että saadaan lopulta luotua Euroopan tasoiset ryhmäkanteet. Oli miten oli, aivan kuten parlamentin jäsenet ovat todenneet, tämä ehdotuksen sanamuoto on kehitettävä paljon, parannettava paljon. Lausunnoissamme olemme artikla, artiklalta selvittäneet omat ehdotuksemme tähän ehdotukseen. Kaikki on käytettävissä englannin kielellä. TSKn sivulta löydätte ensi viikolla. Se on siellä teidän luettavissanne. Kiitoksia. Thank you very much indeed for Kiitoksia hyvin paljon siitä, että tulit tänne paikalle. Esittelijätkin saavat tämän. Tämä on oikein hyvä aikataulutus meidän töidemme välillä. Tämä on varmasti hyödyllistä. Nyt pyydän pyydän Russolta puhumaan lopussa, mutta kuulemme ehkä ensin asiantuntijoita, mutta saisimme hieman perspektiiviä. Voisimme nyt käydä asiantuntijat päinvastaisessa järjestyksessä läpi. aluksi Katarsinala Sota, josta voisitte käydä joitakin niitä kohtia läpi, joita tuli verkkokysymyksiin liittyen esiin voisin antaa teille muutamia minuutteja. Jos teillä on vielä lisää kommentteja, se olisi oikein hieno asia. Olkaa hyvä. Uh, MEP already said that... Voin sanoa, mitä täällä on sanottu jo, että on oikeastaan hyvin toimivia järjestelmiä ja nykyään. Ja tässä saattaisi syntyä ylimääräisiä hallinnollisia pulmia, jos, jos jos on useita ADR-järjestelmiä maissa, jotka eivät pysty edes sanomaan, että mikä, mikä ADR nyt olisi, tulisi olemaan käytössä. Ja me haluamme kuitenkin myönteisessä hengessä ratkaista kaikki kuluttajaongelmat. Tämä on ensimmäinen kohta. Toiseksi haluan todeta, että tietääkseni, kun luin tämän luonnoksen, näyttää siltä, että asetukset ovat jo sellaisia, että ne eivät ole sitovia, vaan ne, niitä voidaan vapaasti soveltaa osana ADR. Enkä minä sinänsä vastusta tätä luonnosta. Haluaisin vain varmistaa, että, että se pysyy nykymuodossaan. Ja halusin vain selventää, että foorumit ja verkkovälitteiset ovat, toimivat kauppiaan ja kuluttajan välillä, eivätkä ne eikä siitä tule mitään sellaista tulkintaa, että meidän pitäisi olla osa tätä ADR-järjestelmää, koska ajatelkaapa, me käsittelemme, meillä on miljoonia kuluttajia ja tuhansia kauppiaita, ja sitten meidän pitäisi käydä läpi nämä, tämä ADR-viidakko, ja se ei varmasti toimi. Ja monilla meistä on hyvin toimiva järjestelmä. Toivon, että tämä selventää hieman. Kiitos. Okay. Kiitoksia. Sitten tohtori Kortes, olkaa hyvä. Kiitoksia hyvin. Lyhyesti viimeisen kommenttiin liittyen. Uskon, että oikeaa teknologiaa käyttäen me voimme luoda ODR-foorumia. Uskon, että teknologiaa voitaisiin käyttää niin, että helpottaisimme toimintaa aina kun on mahdollista tuoda osapuolet yhteen. Se voisi tosiasiassa ratkaista monet kiistat aivan alkutekijöissään. IBEissä on erittäin hyvä esimerkki. He, heillä on yli 60 miljoonaa kysymystä jotka ratkaistaan joka vuosi. Ja kuinka he sitten tekevät he, tämän? He tekevät sen automaattisesti. Hyvin usein kuluttajien valitukset ovat hyvin samanlaisia. Tuote saapuu liian myöhään, se oli eri värinen kuin piti. Monet verkkokauppavalitukset ovat hyvin samanlaisia keskenään. Ja myöskin vastaukset, ratkaisut niihin ovat hyvin samanlaisia keskenään. Haluaisin siis korostaa sitä, mitä sanoin aikaisemmin, että foorumi voisi olla hyvin tärkeä instrumentti, kun voimaanotetaan kuluttajaa ja annetaan hänelle tietoa, ja tämä voisi myöskin helpottaa sovittelua osapuolten välillä. Ja sitten viittaisin hyvin nopeasti kysymykseen, joka tuli aikaisemmin esiin siinä, että yritykset voisivat tehdä valituksia kuluttajista, jotka eivät ole maksaneet esimerkiksi enimmäkseen maksut tehdään ennen kuin tavara lähetetään, mutta voi olla tilanteita esimerkiksi palvelukaupan suhteen, jossa näin voi tapahtua. Siksi olisi hyvin tärkeää tuoda esiin, minkälaisia ö, mahdollisia säädöksiä on ja mit, mitkä niistä sitovat kuluttajia Ja missä erityistilanteessa kuluttaja olisi velvoitettu osallistumaan – suurimmassa osassa tilanteita, jos kuluttajaa pyydetään tällaiseen sovitteluun osallistumaan, hän ei niin tee. Ja sitten monia ähm, oikeustapauksia saattaa tästä koitua. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on tapauksia, jossa näin tapahtuu, eikä kuluttajan oikeuksia aina oteta huomioon. Ehkäpä jätän tämän tähän. Kiitoksia hyvin paljon. Uh, Kiitoksia seuraavana sitten herra Olivera. Ehkä tässä oli kysymyksiä teillekin suunnattu, olkaa hyvä. First starting... Kiitos ja puheenjohtaja. Aloitan herra Schwabin kysymyksellä. Ensimmäinen kysymys oli, että onko tarvetta sisältää joitakin asioita, jotka ovat jääneet pois. Nyt toisinpäin. Mitkä alat pitäisi katsoa? ottaa tässä, koska tämmöisen ADRn ajatus on se, että, että tietotalot eivät vielä kuulu sen piiriin, ja minä muotoilisin tämän ihan toisinpäin. Tiedän, että keskusteluja on käyty kynnyksistä tässä direktiivissä Tämä huolestuttaa meitä hieman, koska meidän täytyy olla varsin varmoja, mitä me tarkoitamme äh, kynnysarvolla ja missä sitä käytetään ja missä ei. Jos otetaan tällaisia poikkeusjärjestelyjä, niin silloinhan me suljetaan, suljemme pois myös pieniä tapauksia, jotka pitäisi voida hoitaa myös ADR-välityksellä. Ja sitten ensimmäinen äh, herra Foxin kysymys, onko, pitäisikö liike olla mahdollisuus käyttää ADR. Meillä ei ole varsinaista kantaa tähän, mutta, mutta puhumme sitten tästä direktiivistä vai emme. Se kannattaa miettiä asiaa, että pitää paikkansa, että tuomioistuimissa on valtavasti juttuja, joissa on maksuviipeitä ynnä muita päällä. Eikö, olisiko tämä parempi tapa ratkaista se vai, vai tukahdutetaanko tuomioistuimet näillä, koska se kestää pari-kolme vuotta, vetoomus mukaan lukien. Tämäkin saattaa olla tärkeää ottaa tässä mietittäväksi. Fox kysyi myös siitä, että pitäisikö ensiksi riida pyrkiä käsittelemään niin kuin taulun sisällä tavallaan. E- eihän sen, eihän sen tarvitse välttämättä tarvitse olla tällainen talon sisäinen paikka, koska pk-yrityksessä tällaisia mahdollisuuksia ei välttämättä ei ole. Mutta ensimmäinen yhteys on on tähän, suoraan tähän kauppiaaseen, koska tämä on terveen järjen mukaista. Sitten kielikysymys. Totta kai kieli on myös esteenä, se on havaittu moneen otteeseen mutta tuorein Euroopan komission tiedonanto tammikuun 11. päivältä on yleinen näkemys siitä, että on kysymys myös uskon puutteesta tähän on verkkojärjestelmään, koska et varsinaisesti osta mitään kaupasta, josta tiedät, että kaksi päivää myöhemmin voit äh, mennä takaisin ja voit puhua tietyn henkilön kanssa. Se on erilainen järjestelmä, se on erilainen ostotapahtuma, se on uusi ostotapahtuma ja aina kun on jotain uutta, niin se vie oman aikansa. Ja sitten herra Baltasaari, totta kai pitäisi ottaa huomioon äh, se, että jos ADR toimii hyvän, hyvin ja, ja, ja jos se listuu sen maan juridiseen perinteeseen, ja miksipä ei, se voisi olla, sitä voitaisiin, sen käyttöä voitaisiin rohkaista. Määritelmät tulivat esille useissakin puheenvuoroissa. Kyllä meidän pitäisi selvittää nämä määritelmät, määritelmät rajat ylittävästä paikasta, mikä on rajat ylittävä tapahtuma. Ja riippumattomuus on se ilmeistä, että tässä on jonkinlaisia tulkintaeroja, millä tavalla löydetään tällainen puhdas tulkinta tästä. Ja vastaisin myös tähän kysymykseen, jonka herra Greg esittelijänä esitti se, mitä minä tarkoitin puheenvuorollani, on se, että ei mikään ADR ole sama kuin toinen. ADR ovat hyvin erilaisia. Ne sopivat sovitteluun, on, on välittämiseen. Joskus ADR ei anna päätöstä, jos se antaa vain tarjoavan foorumin osapuolille, jossa ne voivat tavata. Ja yhdessä ne yritävät päästä sitten siihen päätökseen ja ADR-rooli on se, se, että laillisuutta suojellaan niin, että kuluttajaa ei huijata ja että kuluttajien oikeuksia suojellaan. Kyllä. Myös Bagodelis mainitsi, että jos kuluttaja ei ole tyytyväinen, hän voi aina mennä tuomioistuimeen. Ja tämä eri oikeus, sitä ei saa ottaa pois kuluttajilta. Kiitoksia. Um, thank you for those very forthright. Kiitoksia näistä hyvin suorista vastauksista. Sitten viimeisenä Ursula Pahlo, olkaa hyvä. Kiitoksia. Oli hyvin paljon kysymyksiä, joita esitettiin, joten pahoittelen, ellen pysty kaikkia kattamaan. Pyrin ryhmittelemään vastaukset kysymysten mukaan ja haluaisin aloittaa kysymyksestä, joka koskee ähm, laillisuutta. Tämän useat henkilöt toivat esiin, Schwab ja Greg. ADR ei ole tuomioistuin, mutta tuomioistuimia ei pitäisi ylikuormittaa ja on erittäin tärkeää muistaa, että lokakuusta 2013, kun toivottavasti kuluttajasuojadirektiiviä toimeenpannaan jäsenmaissa, hyvin suuria toimia tullaan tekemään. Lainsäädännössä me olemme tehneet paljon töitä, tämähän herra Korteskin mainitsi minkälaisia tyypillisiä verkkokauppavalituksia tulee kuluttajilta, ne ovat aina samanlaisia asioita. Ne koskettavat takuita ja kuljetuksia ja muita kysymyksiä. Kaksi näistä asioista tulee harmonisoiduksi hyvin nopeasti lainsäädännöllisesti. Uskoisin, että olisi mahdollista ADR-formeille tarkastella, mitä ratkaisuja kuluttajille voitaisiin tarjota. Tässä ei olisi ongelmaa. Eräät eurooppalaiset kuluttajakeskukset jo toimivat tällä tavalla. He toteuttavat tätä laillisuusperiaatetta käytännössä ja se toimii. Ja tämä parantaa kuluttajien luottamusta. He tietävät, että he voivat luottaa standardeihin, jotka he itse tuntevat. Tämä on aivan välttämätön elementti työssä. Sitten mitä tulee määritelmiin, ehkäpä on määritelmiä, jotka eivät ole aivan selkeitä. Poissulkeminen määritelmästä olisi mielestäni hyödyllistä määritellä, mitkä sopimukset kuuluvat tähän piiriin. Ja sitten sisäisiä valituksia koskien tai sellaisten henkilöiden tilannetta, joka on tietyn yrityksen palveluksessa koskien. Me haluaisimme todellakin pitää tämän mukana, mutta jos kysymyksessä on yritys tai yritysryhmä, mutta tässä pitäisi olla hyvin selkeitä. Uskomme myöskin, että sanktioiden suhteen on tarpeen, että sanktioita on olemassa ja niitä voidaan antaa sellaisille toimijoille, jotka eivät kunnioita toimintaperiaatteita. Rauhalasotan huomio, sellaiset palvelut kuten eBay tai Amazon, jotka toimivat erittäin hyvin tällä hetkellä, niitä ei tästä ADR-ehdotuksesta ole suljettu pois. Ne ovat ja niiden toimet ovat yhä olemassa ja me haluamme rohkaista niitä. On erittäin tärkeää, että kuluttaja kääntyy ensimmäisenä kauppiaan puoleen. Jos kauppialla on olemassa toimiva, tehokas järjestelmä, sitä varten tämä, tässä ei pitäisi olla mitään ongelmaa. Herra Fox esitti kysymyksen siitä, mitä meillä on jo olemassa ADR. Euroopassa ei ole helposti saatavalla ja ymmärrettävällä tavalla kaikkien tarjolla ja me tarvitsemme sitä. Kysymys siitä, tarjoaako tämä todellakin mahdollisuuden saada aikaan enemmän rajat ylittävää kauppaa. Kyllä meillä on paljon todisteita siitä kaikissa meistä, kaikissa meidän jäsen tutkimuksissamme on käynyt ilmi se, että verkkokaupan ongelma ei ole lainsäädännölle, vaan se, että kuluttajat pelkäävät, että jos he tekevät verkkokauppaa ulkomaisen tahon kanssa, jos jokin menee väärin, vikaan heillä ei ole mitään valitustietä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että verkkokaupassa tämä on kuluttajien suorin ongelma. Rauha Gebhard liittyen siihen, mikä on rajat ylittävää kauppaa. On paljon epämääräisyyttä nykyisessä Euroopan unionin lainsäädännössä. Meidän ei pitäisi unohtaa sitä näkökulmaa, että mitä kuluttaja tarvitsee, kun kuluttaja ostaa tuotteen ja ylittää rajan, niissäkin tapauksissa hänen pitäisi saada pääsy ADRn piiriin. Siksi meidän ei pitäisi rajata tällaisia rajat ylittäviä tapahtumia pois, eikä kotimaisia. Myöskin koskien sitä, miksi meillä on, ei ole yhtä foorumia. En ole samaa mieltä herra Pikadon kanssa tässä siinä on paljon erilaisia kysymyksiä, erilaisiin kysymyksiin omistettuja foorumeita, mutta ei yhtään sellaista foorumia, joka olisi vain kuluttajien valituksille ja huolille omistettu, ja tätä me tarvitsisimme tällä hetkellä. Teitä ei yllätä se, että päätän tähän yritysten äh, valitusmahdollisuuteen puheenvuoroni. Meidän mielestämme ei, sillä yritykset ovat yrityksiä, niillä on muita tapoja hoitaa ongelmat, jos niitä koituu, joten ne, niitä ei pitäisi ottaa tähän mukaan. Kiitoksia. I, I think you covered a number of, uh, one... Uskon, että Katri, katsoitte monia asioita tässä puheenvuorossanne ja haluaisin kiittää teitä kaikkia teidän hyvin omistautuneesta työstänne ja näistä kaikista tietoista. Meidän täytyy päättää kuuleminen kello viisi, mutta ennen sitten sitä haluaisin Kristilla Russolle antaa puheenvuoron. Hän edustaa siis... Äh, Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää valiokuntaa ja esittelijöitä tämän kuulemistilaisuuden järjestämisestä. Tämä oli kovin kiinnostava. Äh, eilen puheenjohtaja Barroso lähetti valtioiden hallitusten päämielle kirjeen tämän ehdotuksen tärkeydestä ja minäkin haluan ilmaista kiitokseni ja onnittelut Tanskalle, puheenjohtajamaana ja koko neuvostolle ja jäsenvaltiolle, jotka ovat tehneet paljon työtä päästäkseen tähän, tähän tavoitteeseen, johon kaikki toimielimet, josta kaikki toimielimet ovat poliittisella tasolla sopineet. Haluan kiittää <clears throat> asiantuntijoita tästä laajasta tulostuesta tälle ehdotukselle. Minulla ei ole aikaa nyt puuttua kaikkiin yksityiskohtaisiin kysymyksiin. Minun täytyy kysyä myös paneelilta, koska Tässähän paneeli on vastannut moniin kysymyksiin, joita edustajat ovat esittäneet. Kommentoisin vain ehkä tärkeimpiä, muutamaa tärkeintä asiaa. Komissio on on samaa mieltä näistä esittelijän ja Krekin kommenteista siitä, miten tärkeää on pitää tämän direktiivin niin rajat ylittävissä kuin kans- kansallisissakin asioissa toimivana. Tämä on kovin tärkeää. Totta kai meidän pitää yhdistää tietoa kuluttajan käyttöön jo niin, että se ei ole yritykselle liian raskas taakka, niin kuin on toivottu sidosryhmien toivesta. Ja sitten riippumattomuusperiaate, johon viitattiin sekä Business Europein puheenvuorossa että Beukin puheenvuorossa. Me uskomme, että se sisältyy kaksi artiklan 2a-kappaleeseen komission kappaleesta, komission ehdotuksesta ja laillisuusperiaate. Me voimme tukea tämän periaatteen, tämän periaatteen sisältämistä tulevan direktiivin tekstiin. Kuitenkin haluaisimme löytää sellaisen luonnosteluratkaisun, joka ei merkitse liian suurta estettä sitten tämän ADRn toimivuudelle, erityisesti silloin, kun ratkaisuun on tarkoitus päästä sitten. Sitten nämä valitusten käsittelyjärjestelmä minusta on hyvin tärkeää rohkaista sisäistä kansallista valitusjärjestelmää. Me ei kuitenkaan velvoita kuluttajia lähtemään tähän valitusjärjestelmään, koska tämän paketin filosofiana on se, että, että käytetään sitä, mitä on jäsenvaltiossa olemassa, joka, ja taas toisaalta, miten ADR toimii, ja jätetään, rakennetaan tämä mahdollisimman joustavaksi edellyttäen, että ADR on sopusoinnussa laatukriteerien kanssa, jotka on määritelty pakollisiksi tässä direktiivissä sen jälkeen, kun se on hyväksytty. Ja on myös muita spesifiä kohtia, jotka liittyvät tila, tiettyisiin tilanteisiin valtiosta toiseen, äh, kun jossakin valtiossa on sovitteluelimiä, jotka hoitavat tämän tyyppisiä asioita. Tähän kuuluu kuusartiklan kaksi kappaleeseen. Sitten äh, niistä kohdista, joita ODR, jota ODRista on, on esitetty. Paneeli on vastannut jo oikeastaan useampiin, useampiin kysymyksiin. Totta kai me olemme kirjanneet sen tosiseikan, että, että, että tässä on tavallaan poliittinen vaade päällä saada selvitys siihen, miksi komissio ehdottaa vain rajat ylittäviä kauppoja tähän ja, ja mitä yleensä pidetään rajat ylittävänä kauppana tai toimina. Ja tässä asetusluonnoksessa on määritelty tämä rajat ylittävä toimi, joka on näkyy neljä artiklassa, mutta ymmärrän, että tämä on pikkusen, pikkusen juridinen, äh, legalistinen juttu. Me olemme seuranneet tässä yhteydessä käytyä keskustelua, koska tämä oli, tässä oli vissi rajaus tämän rajat ylittävään toimiin niin, että kaikkia verkkotoimia ei siihen sisällytettäisi. On kysymys kuitenkin tämän foorumin käytettävyydestä ja on, täytyy myös ottaa huomioon myös ne resurssit, jotka, joita jäsenvaltiot haluavat antaa tämän järjestelmän käyttöön silloin, kun järjestetään tukea tämän foorumin toiminnalle, mutta olemme kirjanneet nämä kommentit ylös ja kuuntelemme hyvin huolellisesti parlamentin ja tietenkin myös neuvoston kantoja. Ja luulenpa, että täällä kysyttiin myös, että minkä takia ellei uusi foorumi eu tasolla. No, tämä ei ole mikään uusi foorumi varsinaisesti, koska tietääkseni me olemme keskustelleet kaikkien kollegojen kanssa asiasta, että ei ole muuta foorumia EU-tasolla, joka käsittelisi eh, eh, verkkovälitteistä kauppaa eh, kuluttajien ja kauppiaan välillä rajat ylittävällä tavalla. Ja tämä sisältää myös rajat ylittävät palvelut kuluttajien ja kauppiaan välillä. Tämä on siis uusi, tämä on uusi väline, joka jonka toimit ovat, on määritelty selkeästi tässä asetustekstissä. Tietenkin se olisi voitu kirjoittaa paremminkin. Tekstiä voidaan parantaa ja kuluttajaa informoidaan tästä foorumista ja sen toiminnasta. Ja jos tämä asetus hyväksytään niin kuin se on, sitä on esitetty 13 artiklan pohjalta, kuluttajat saavat tietoa helposti ja helposti saatavalla tavalla silloin, kun ne ovat tekemisissä sopimusasioiden kanssa, kauppiaan kanssa verkkovälitteisesti. Tietenkin olemme kirjanneet nämä huomiot, jotka Robert Tuunin ja muutkin jäsenet ovat esittäneet, että olisi hyvin tärkeää luoda tällainen yhteys muihin foorumeihin, esimerkiksi EU-foorumiin, e, tähän uuteen EU-foorumiin, jossa puhutaan palveluista kansalaisille. Luulenpa paikaa ei ollut kovinkaan paljon. Lopetankin tähän. Kiitän vielä kerran tästä hyvästä keskustelusta. Ja totta kai olen valmis jatkamaan tätä keskustelua milloin te, tahansa te haluatte. Kiitos. Good. Well, thank you. Um... Kiitoksia, kiitoksia Kristina Larus hyvin paljon. Kiitoksia, että tulitte tänne paikalle. Tämä on ollut hyvin ajankohtainen, hyödyllinen kuuleminen. Saimme paljon tietoa. Esittelijät tulevat käsittelemään monia näistä asioista. Meillä on melko tiukka aikataulu. Neljässä viikossa pitäisi saada esitysaikaan. En tiedä, olemmeko me aivan valmiita etenemään näin nopeasti. Tässä oli melko paljon asioita ja tämän kuulemisen tarkoituksena oli tuoda esiin kysymyksiä. Ja nyt koordinaattorit varmastikin pian keskustelevat siitä, mikä olisi realistinen aikataulu tälle työlle. Tanskan Tanskan puheenjohtajana maana on täällä hyvin edustettuna. Haluaako Tanskan edustaja käyttää puheenvuoroa? Jos haluatte esittäytyä, voitte niin tehdä. On erittäin hyvä, että Tanska on täällä paikalla. Teitähän kiinnostaa tämä aihe. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Mr. Chair. I, I won't keep... Kiitoksia paljon, herra puheenjohtaja. En viivytä tätä kauan aikaa. Tiedän, että päivä on ollut hyvin kiireinen omalta osaltani ja neuvoston osalta. Me odotamme mielenkiinnolla yhteistyötä teidän kanssanne ja esittelijöiden ja varjoesittelijöiden ja tämän valiokunnan kanssa yhteistyötä. Tämä on hyvin tärkeä kysymys, jota me käsittelemme neuvostossa ja odotamme todellakin siis yhteistyötä teidän kanssanne. Kiitoksia hyvin paljon. Tanska puheenjohtajamaana tekee erittäin vahvasti työtä kuluttajakysymysten piirissä. Ensi kuussa he järjestävät maailman kuluttajapäivät. Se on, kuluttajapäivä on 15. maaliskuuta Kööpenhaminassa. Herra Garo Lins on paikalla. Se TSK on suoraan tähän työhön liitoksissa, mutta jos joku muu haluaa vielä lisätietoja, niin voin teille niitä antaa. Kiitoksia hyvin paljon siitä, että olette osallistuneet tähän kuulemiseen. Kiitoksia asiantuntijapanelisteille. Voisin me antaa uploadit teille. Uh, uh, so I hope that you will uh, continue to keep... Toivottavasti olette yhä yhteydessä esittelijöihin tulevaisuudessakin kun me siirrymme tässä kysymyksessä kuluttajien kannalta erittäin tärkeässä kysymyksessä eteenpäin. Ja kiitoksia myöskin verkon kautta meidän kuulemistamme seuranneille henkilöille.